lausumat Kalinin ja Lukashevska. Neuvoston edustajan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kehityskertomus Serbiasta. Anteeksi, hyvät kollegat. Please. Hyvät kollegat. President, thank you. Regarding Serbia. Serbian liittyen haluaisin korostaa eräitä seikkoja, jotka myöskin tulevat esiin päätöslauselmassaan syyskuun 2014 loppupäätelmissään neuvosto tervehti ilolla Serbian ähm, vuoden 2014 edistystä ja seurantaprosessia. Serbia on aloittanut uuden jakson kohti Euroopan unionia. Neuvosto pitää hyvänä korkean tason sitoumusta, jota Serbian hallinto on osoittanut. Vahva sitoumus on erittäin tärkeää kaikissa neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa, koska tämä usein liittyy haastaviin uudistusohjelmiin. Serbian kunnianhimoiset taloudelliset ja rakenneuudistukset ovat selkeä näyttö näistä ponnistuksista. Linjoilla uuden lähestymistavan kanssa uudet äh, vertailukohdat äh, on määritelty ja äh, ne vastaavat toimintasuunnitelmia neuvosto ähm, haluaa käsitellä aikaisin näitä seikkoja. Oikeusvaltion periaatteen odottaminen on tärkeää Euroopan unionille. Nämä kappaleet ovat suuresti esillä neuvotteluprosessissa, sillä ne vaikuttavat kaikkiin politiikan sektoreihin ja assosiaationeuvotteluihin. Siksi edistys näiden kappaleiden osalta täytyy toteuttaa samanaikaisesti yleisten neuvotteluiden edistyksen kanssa. Kiitämme myöskin viime vuoden yleistä kehitystä, mukaan lukien julkishallinnollinen uudistus, oikeuslaitoksen uudistus ja korruption vastainen taistelu sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu. Serbia aktiivisesti osallistuu alueen poliisi- ja oikeuslaitosviranomaisten yhteistyöhön. Tämä auttaa järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisessa. Neuvosto rohkaisee Serbiaa yhä kasvattamaan uudistusponnistuksiaan. Jatkuvat ponnistukset ovat tarpeen, että voimme tehokkaan, riippumattoman oikeuslaitoksen toiminnan taata ja taata sen, että järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastainen toiminta tuottaa tulosta perusoikeuksien kunnioittaminen ja täysi toimeenpanojen paneminen mukaan lukien kaikkien haavoittuvaisimmat äh, ryhmät, erityisesti äh, romanit, äh, tulee taata. Lainsäädäntö, joka koskee vähemmistöjen suojelua, pitää tehokkaasti panna toimeen ja vähemmistöjen kohtelun ei pitäisi olla syrjivää. Erityistä huomiota myöskin pitää kiinnittää siihen, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolisen identiteettiin perustuvaa syrjintää vähennettäisiin. Huolia on esitetty ilmaisun vapauden taantumisen osalta. Me jatkamme yhä sen seikan korostamista, kuinka tärkeää on luoda sellainen ympäristö, joka tukee median vapautta ja ilmaisun vapautta hyvät jäsenet, liiketoimintaympäristö ja investointiympäristö pitäisi ottaa paremmin huomioon. Huomiota pitäisi myöskin julkishallinnon uudistukseen kiinnittää sekä talous- ja rakenneuudistusten toteuttamiseen, jotta voimme fiskaalisen vakauden taata ja tukea myöskin kasvua ja työllisyyttä. Tässä suhteessa neuvosto pitää hyvänä komission päätöstä keskittyä taloushallinnon ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämän pitäisi osoittautua tärkeäksi tueksi, kun maa pyrkii saavuttamaan Kööpenhaminan kriteerit. Tärkeä osa Euroopan unionin integraatioprosessia Serbian osalta on alueellinen yhteistyö ja hyvä naapurustuyhteistyö. yhteistyö. Tässä suhteessa neuvosto pitää hyvänä Serbian jatkuvaa tehokasta sitoumusta alueellisen yhteistyön kehittämiseksi, jota se tekee osallistumalla alueellisiin aloitteisiin, kuten esimerkiksi Kaakkois-Euroopan yhteistyöhankkeisiin ja yhteistyöneuvostoon ja myöskin hyvien suhteiden yllä pitämiseen muihin Länsi-Balkanin maihin. Serbien täytyy yhä tehokkaasti sitoutua uudistus toimiin Kosovon kanssa. Suurta edistystä on tapahtunut tässä suhteessa. Haluaisin kiittää korkean tason vuoropuhelun aikaansanoksia 9. helmikuuta ja oikeus- ja oikeuslaitoksen uudistuspäätöksiä Kosovossa naapurustosuhteiden normalisoimien edistyminen Pristinan kanssa ja täysi Brysselin sopimuksen toimeenpano korkean tason vuoropuhelun kautta liittyvät suoraan Euroopan unionin ja Kosovon integraatiovuoropuheluun. Neuvosto seuraa yhä Serbian sitoumusta tähän prosessiin mukaan lukien kaikkien sopimusten oikeanlainen toimeenpano niin, että Serbia että Kosovo voivat jatkaa molemmat eurooppalaisella tiellään, välttäen samalla sen, että toinen kampittaisi toista. Edistystä pitää saada aikaan samanaikaisesti, kun neuvottelut kaiken kaikkiaan etenevät. Hyvät jäsenet, neuvosto vetoaa Serbioon, Serbiaan myös, jotta se olisi samalla linjalla Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää tällaisina aikoina, joina maat, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, niin on erittäin tärkeää sitoutua ja osoittaa sitoumusta yhteisen eurooppalaisiin arvoihin. Tämän lisäksi Euro- Serbian pitäisi myöskin tehdä tehokkaasti yhteistyötä Eurlexin kanssa ja osallistua tehokkaasti täyseteen jarruttamattoman Eurlexin toimeenpanoon sen mandaatin mukaisesti. Neuvosto odottaa seuraavia neuvottelukokouksia Serbian kanssa ja uusien kappaleiden avaamista näissä neuvotteluissa. Kiitoksia. And Uh, uh, Kiitoksia. Nyt komission jäsen Hahn olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Mrs. President, uh, State Secretary, honourable members. First of all... Kiitos, puhemies. Arvon jäsenet, haluan kiittää Makalisterian tästä erittäin laadukkaasta arvioinnista liittyen Serbian edistymiseen EU-liittymisen osalta. Minä olen yhtä mieltä siitä, että Serbian ponnisteluiden on saatava positiivinen vastaanotto Euroopan unionilta ja odotan niin, että ensimmäiset luvut liittymisneuvottelussa aloitetaan. Neuvottelut Serbian kanssa ovat käynnissä. Maa on sitoutunut vaikeisiin uudistuksiin ja on kulkenut pitkän tien normalisoimiseen mitä tulee suhteen normalisointiin Kosovoon, tämä on myös tärkeää alueen vakaudelle. Mm, säännöstön perehtyminen on käynnistä ja viimeistellään kuukauden aikana. Kartoituskierrätusten laitaminen jatkuu kuluvan vuoden aikana. Nyt Serbian on onnistuttava muun muassa Kosovan normalisoinnissa ja oikeusvaltioperiaatteen saavuttamisessa. Nämä ovat asioita, joihin täytyy puuttua aikaisessa vaiheessa. Tämä liittyy neuvottelun puitteisiin. Korkean tason dialogi, joka alkoi viime kuussa liki vuoden tauon jälkeen, on kriittisen tärkeä. Suhteet Kosovan ovat normalisoitumassa. Tämä on tervetullut kehitys Molempien osapuolten odotetaan jatkavan parannusten tekemistä. Mikäli aset saadaan loppuun, niin voimme jatkaa lukuun 35. Toivottavasti tämä tapahtuu pikaisesti. Oikeusvaltioperiaatteen kanssa on tiettyjä ongelmia. Odotan, että kokonaisvaltaiset kestävät toimintaohjelmat pannaan täytäntöön. Lisäksi olen toiveikas sen suhteen, että tämä mahdollistaa lukujen 23-24 avaamisen vuoden loppuun mennessä. Serbian hallituksen tulisi myös varmistua siitä, ettei kehitys asetu uhanalaiseksi siten, että puututaan oikeusasiamiehen toimiin tai perännetään liittyen ilmaisuvapauteen. Median vapaus on perusoikeus, josta ei tingitä, ja se on tärkeä osa kohti EUta. Tämä on asia, jonka tuon jatkuvasti esille Serbian neuvotteluvastapuolelle ja muun muassa pääministeri Vucille, jonka kanssa olen usein yhteydessä. On tärkeää, että ei lisätä vaatimuksia, jotka eivät kuulu EU-säännöstöön tai neuvotteluun puitteisiin. Siksi on tärkeää, että kahdenväliset kiistat eivät aiheuttaa ongelmia liittymiselle. Komissio on sitoutunut opastamaan ja auttamaan Serbiaa polullaan Eurooppaan ja uskomme, että Euroopan parlamentti on samalla seuraa tässä asiassa. Kiitoksia komission jäsen. Siirrymme nyt puhuja listallemme. David McAllister, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, lady. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Uutena Serbia mietinnön esittelijänä minulla on kunnia esitellä päätöslauselma vuoden 2014 edistyskertomus. Haluan kiittää Servin ministeriä, joka huolehtii Eurooppa-asioista ja on täällä kanssamme tänään. Tässä on kaksi pääviestiä. Serbia on matkalla Euroopan unionin. Vuosi 2014 oli Serbialle tärkeä vuosi ja 21. tammikuuta aloitettiin liittymisneuvottelut. Vucic, pääministeri, ja hänen hallituksensa ovat sitoutuneet integraatioprosessiin ja he tekevät todellisia sosioekonomisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia, joiden on saatava meidän tukemme. Viime kuukausina Serbian parlamentti on hyväksynyt merkittäviä lakeja koskien työmarkkinoita, yksityistämistä, konkursseja, ilmiantajaa ja niin edelleen. Tässä on tapahtunut tärkeää edistystä. Joka tapauksessa tarvitaan lisää uudistuksia, jotta integraatioprosessi voi onnistua. Toiseksi, tärkeimmät asiat ovat Oikeusvaltioperiaate, talouden hallinnointi, se, että mukaudutaan EUn ulkopolitiikkaan ja normalisoidaan suhteet Kosovoon. Kuinka kauan liittymisneuvotteluihin menee, riippuu pitkälti siitä, miten Serbia pääsee eteenpäin uudistuksissa. Ja olen luottavainen siltä mielin, että siltä osin, että tässä voidaan onnistua. Meidän tulee nyt kannustaa Serbia pysymään eurooppalaisella tiellä. Haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä. Tavoitteenamme oli esitellä realistinen, oikeudenmukainen ja tasapainoinen päätöslauselma, ja uskon, että tässä myös onnistuimme. Kiitos. Thank you very much, and we move to our... Kiitoksia. Siirrymme seuraavaan puhujaan. Edustaja Fajon, kaksi arvoisa Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Olen aina erittäin tyytyväinen, aina kun meillä on käsittelyssä positiivisen viestin antava asiakirja, joka on optimistinen. Kiittäisin esittelijää ja Onnittelen Serbiaa saavutetusta edistyksestä. Tärkeitä edistysaskelia on toteutettu ja olen optimistinen tulevaisuuden suhteen. Samaan aikaan minua huolestuttaa, kun näen minkälaisia kehityskulkuja ja mitä painostusta viime aikoina on voitu havaita koskien kysymyksiä, jotka itse asiassa eivät ylitä Serbian ja sen naapureiden kahdenvälisiä suhteita. On yllättävää, että Serbian lainsäädäntö koskien sotarikoksia ei ole mukana tässä kehityskertomuksessa sotarikosten pitäisi olla jotakin universaalia. Ne koskettavat kansainvälistä oikeudenkäyttöä, kuten myöskin rikokset ihmisyyttä vastaan, ja Euroopan unionin maissa on kaikissa tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Tämän lisäksi nykyinen lainsäädäntö on tehokkaampi ja tekee mahdolliseksi tuomita henkilöitä, jotka saattaisivat tuomion välttää ellei tämän tyyppistä lainsäädäntöä olisi olemassa. Eli vetoan sen puolesta, että vastustatte tarkistusta numero kolme. Sallitte minun muistuttaa hiljattaisista tapahtumista. Me olemme keskustelleet täällä päätöslauselmasta, joka pyrki samoihin tuloksiin, muka, mutta ei ollut tehokas. Ja tässä yhteydessä totean, että me emme missään tapauksessa saa käyttää tätä tilaisuutta kansallisten pisteiden saamiseksi. Serbialla on hyvin suuri vastuu Länsi-Balkanilla. Se on kantanut vastuunsa ja parantanut naapurustosuhteita alueella. Meidän tulee erityisesti korostaa sitä, kuinka tärkeä on naapurustosuhteiden normalisoimisen sopimus Kosovon kanssa. Ja meidän tulee erityisesti korostaa näiden suhteiden normalisoimista, ilmaisuvapautta, medianvapautta ja oikeusvaltiota. Kiitoksia. Peter, olkaa hyvä, 30 sekuntia. Laganja proizlazi da Fajon teidän esitelmästä, teidän puheenvuorosta näkyy se, että nämä jotkut Serbian tekemät päätökset vaikuttavat myös teidän maan kansalaisiin, joten mm, mitä te tarkoitatte sillä, että tässä ei olla ylitetty toimivaltaa, kun puhutaan kansainvälisestä lainsäädännöstä? Mikäli ihminen pidätetään, niin tämä saattaa olla hyvin olla slovenilainen. Kiitoksia hyvä kollega tästä kysymyksestä. Odotinkin sitä. Me tässä puhumme lainsäädännöstä, joka koskee sotarikoksia Serbiassa. Olemme aivan selkeästi määritelleet ne olosuhteet, joissa neuvottelua kappaleiden 23 ja 24 suhteen käydään. Tämä lainsäädännön muutos olisi erittäin vaarallinen ennakkotapaus Serbiassa. Minun täytyy todeta, että tuomarit äh, ja kaikki, mikä koskettaa äh, universaalia lainsäädäntöä, ei koskaan voi olla eksklusiivista. Äh, Kiitoksia. Edustaja Jambaski. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja. Herra McAllister, teidän mietintönne on tasapainoinen ja siinä objektiivisesti kuvaillaan kehityskulkea Serbiassa. On selvää, että edistystä on tapahtunut ja valmiutta vuoropuheluun on, mutta ongelmia kuitenkin edelleen piisaa ne ovat sisäisiä ongelmia liittyvät tiedotusvälineiden vapauteen, oikeuslaitokseen, ilmaisun vapauteen. Ja toinen ongelma koskee kahdenvälisiä suhteita naapurimaihin. Ne ovat edelleen avoimia ongelmia esimerkiksi Kroatian kanssa. Jotakin lainsäädäntöä on hyväksytty, mutta sitä ei ole käytännössä täytäntöön pantu esimerkiksi se velvoite, että koulutusta ja opetusta tarvittaisiin bulgarian kielellä komissaari sen haan näihin ongelmiin täytyy pureutua ja Serbian on ne ratkaistava, jos haluaa päästä Eurooppaan. Kiitoksia. Vaida yksi minuutti. Kiitos. ALDE-ryhmän nimissä minä tuen päätöslauselmaa ja tätä erittäin rakentavaa ja kärsivällistä työtä, jotta esittelijä David McAllister on vienyt läpi. Tässä on tuotu eteenpäin erittäin vakuuttavat argumentit Serbian liittymisen puolesta. Serbian edistyminen on ilmiselvää ja me olemme tästä varsin tyytyväisiä. Uudistukset ovat viety läpi tehokkaasti ja Serbian eurooppalaiset näkymät ovat täysin realistiset päätöslauselmassa korostetaan tiettyjä määriä aloja, joissa on vielä vietävä läpi ponnisteluja, oikeus, korruptiovastainen taistelu, lainsäädännön vakauttaminen, mitä tulee talouteen, oikeusvarmuuteen, vähemmistöjen, öö, seksuaalivähemmistöjen kunnioitukseen, medianvapauteen, Serbia on tärkeä valtio ja merkittävä osa alueellista vakautta, ja uskon, että tämä todistaa arvonsa. For one and a half minutes is Mr. Ra- Puolitoista minuuttia. Ransdorf, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl zdůraznit, že Srbsko je centrální ekonomika Balkánu, Kiitoksia puhemies. Haluaisin korostaa, sitä, että Serbia on Balkanilla hyvin tärkeä talousalue. Ilman sen vakautta emme voi vakauttaa Balkanin alueen maita. Haluaisin korostaa sitä, että tämä maa tarvitsee makrorahoitustukea, sillä siellä on suuri määrä pakolaisia 700 000 pakolaista. Myöskin maassa on ollut tulpi, tulvia, jotka ovat tuhonneet kaivoksia, joten maan joutuu tuomaan hiiltä. Meidän tulee tukea Serbiaa energiasektorin rakentamisessa, uudistuvien energianlähteiden rakentamisessa. Edistystä on tapahtunut vesivoimalaitosten rakentamisen suhteen, mutta työtä on vielä edessä. Ja tämä voisi olla esimerkkinä myöskin naapurustoalueen maille. Haluaisin korostaa myöskin sitä, että kunnioitamme Serbian edistystä, mitä tulee oikeuslaitoksen uudistukseen ja korruption vastaiseen taisteluun. Varaumia yhä on olemassa, niihin viitattiin erityisesti täällä. Tämä maa ansaitsee huomiomme mielestäni ja on tärkeää auttaa sitä käyttämään hyväksi täysin potentiaali, joka hyödyttäisi koko aluetta. Puolitoista minuuttia edustaja Scholtes. E, Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijä McAllisteria erinomaisesta mietinnöstä, joka koskee Serbian edistymistä. Selvä on, että on kompromissihalukkuutta. Tämä päätöslausuma on hyvä ja tuen sitä. Viime vuosina Serbia on ottanut aimoharppauksia eteenpäin ja se on lähtenyt hyvin vakavasti uudistusten tielle, joten on selvää, että pyritään tekemään asioita esimerkiksi oikeuslaitoksessa riippumattomuuden lisäämiseksi Tämä vahvistaa luottamusta oikeusvaltioperiaatteeseen. Samoin korruptiota on pyritty kitkemään. On tiedostettava se, että korruptio tuhoaa valtion ja se täytyy todella ottaa huomioon. Serbia on siis tehnyt uudistuksen, se pyrkii parempaan avoimuuteen ja haluaisin korostaa erityisesti kansallista kansallista komissiota, joka käsittelee julkisten varojen käyttöä ja sen roolia. Tämä komitea suuntaa julkisten varojen käyttöä. Ja tämä on tärkeää, kun katsotaan näitä EU- näkymiä. On tärkeää, että näitä varoja voidaan käyttää kohdennetusti ja oikeisiin tarkoituksiin. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on edelleen kuitenkin hyvin korkealla tasolla. Sitten tiedotusvälineisiin liittyvä kysymys ja tiedotusvälineiden riippumattomuus on asia, joka on edelleen esillä. Ja La Grubanko on toinen asia, josta pitää keskustella. Kiitoksia, Kalva. Yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. Imperialistinen laajenemis laajenemisaje on vienyt ö, näön Euroopalta laivan kuvan suhteen. Tässä ollaan laajenemassa Balkanille ja tässä suljetaan silmät katastrofaaliselta tilanteelta Venäjän kanssa – Serbialla on erittäin tiiviit kulttuuriset suhteet. Venäjälle yhteiset arvot ja yhteinen uskonto. Serbiasta tulee velinapulla Venäjän valtavälissä. Mikäli teillä on minkäännäköistä kunnioitusta Serbialaisia kohtaan, niin näkisitte, että tässä on mahdollisuus yhteistyölle ja sen sijaan, että tehdään Serbiasta komission kolonin siirtomaa, niin olisi mahdollisuus antaa Serbialle todellinen mahdollisuus. Nyt on erittäin tärkeää saada turvallisuus Itä-Eurooppaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kava. Oletteko vastaan sinisen kortin kysymyksen? Kyllä, olkaa hyvä. Aș dori să vă întreb, având în vedere că și România este o țară ortodoxă. Kiitoksia, minulla on kysymys. Ottaen huomioon, että Romania on myöskin ortodoksinen maa. Pitäisikö meidän myöskin suhtautua Venäjään samalla tavalla, hyväksyä kaikki, mitä Venäjältä tulee. Kiitoksia. Thank you, colleague. What I'm saying is we all appreciate... Kiitos, kollega. Se, mitä minä sanoin, on, että tulee nähdä, mikä tämä tulenarkatilanne on Venäjän ja EUn suhteen kanssa. Tämä on erittäin hyvä mahdollisuus sille, että käytetään Serbiaa rauhantekijänä, ja minä pelkään, että mikäli otamme Serbian mukaan Euroopan unioniin, jossain vaiheessa, niin tässä pelataan pallo Putinille ja hänellä on mahdollisuus olla yhä aggressiivisempi. For one minute is Madam Morvai. Edustaja Morvai, yksi minuutti, olkaa hyvä. Serbiáról szóló jelentés Kiitos. Tämä Serbian päätöslauselma olisi uskottava ainoastaan, jos tässä olisi selkeä luettelo, joka liittyisi erilaisiin ihmisoikeuksiin ja yleisiin oikeuksiin joita meidän pitäisi pyytää äh, Serbia kunnioittamaan liittyen esimerkiksi historiallisiin ja etnisiin vähemmistöihin Voivodinan 300 000 henkilöä. Ilman tätä meidän pitäisi todeta, että Serbia ei voi liittyä EU-hun. Eli meidän pitää noudattaa tiettyä mallia. Euroopassa pitää kuitenkin noudattaa eurooppalaisia arvoja, täyttää kielellistä moninaisuutta. Ja mitä tulee yksityistämishankkeeseen, en tiedä, tietääkö komissio, että, että unkarilaisia radioasemia suljetaan, niitä yksityistetään. Pyydän teitä tekemään jotakin tämän asian eteen. Meidän on taattava tasa-arvoinen kohtelu unkarilaisille ja muille. Very much. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Valitettavasti teillä vain yksi minuutti seuraavana. Edustaja Kukan, yksi minuutti ennen kuin aloitte puhumaan. Tiedän, että kollegat pyysivät sinisen kortin kysymyksiä, mutta te olitte jo puhujalistalla, joten annan sinisen kortin kysymysmahdollisuuden vain niille, jotka eivät saa puheenvuoroa. Kiitos. Serbia edistyy liittymisneuvottelujen suhteen ja olen tyytyväinen Makalisterin tasapainoisesta päätöslauselmasta, joka tunnustaa nämä asiat. On tärkeää, että on sitoumus tälle prosessille poliittisella tasolla, ja minä toivon, että tämä vahvistuu, mitä tulee hallitusten kantoihin. Siksi olenkin sitä mieltä, että on oikein, että pyydämme, että äänen liittymisluvut avataan. On tärkeää, että Serbia jatkaa uudistusprosessiaan Sosiaali- ja talousuudistukset ovat alkaneet, ovat olleet vaikeita. On tärkeää, että oikeuslaitos myös uudistuu. Minä haluaisin korostaa tässä, kuinka tärkeää on, että tietyt toimielimet, kuten oikeusasiamies, toimii itsenäisesti, mutta myös se, että virkamiehet eivät käytä asemansa väärin. Serbian tulee jatkaa vuoropuhelua Kosovon kanssa. On tärkeää, että poliitikot ja hallitus ovat mukana tässä prosessissa. Tämä on avainasemassa alueen vakaudelle. Kiitos. Thank you for... Kiitoksia. Seurana Fronsulita, yksi minuutti. It's a neighbor country. Romania on Serbian naapurimaa ja minä itse sanoisin, että meillä on pitkä ystävällinen perinne tämän maan kanssa. Me tuemme eurooppalaista tietä ei me vain Serbian, mutta kaikkien entisen Jugoslavian maiden, Albanian ja muiden alueen maiden kohdalla. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy käsittää, että työtä on Serbiassa tehtävänä. Edistystä kaivataan kipeästi vähemmistöjen oikeuksien osalta, medianvapauden, poliittisten puolueiden avoimuuden, naisten ja miesten yhtäläisen edustuksen ja korruption suhteen. Uskon, että neuvotteluissamme kaikkien ehdokasmaiden kanssa meidän täytyy pitää eurooppalaiset arvot ja prioriteetit selkeästi mielessämme. Vakauden saavuttaminen alueella on äärimmäisen tärkeä päämäärä, mutta me emme voi uhrata kaikkia. Meidän pitää puolustaa demokraattisia arvoja, oikeuksia ja vapauksia Balkanilla. Tuen suuresti Euroopan laajenemisen prosessia Kaakkois-Euroopassa, mutta olen sitä mieltä, että meillä pitää olla selkeä poliittinen kanta asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Ujadovski, Yksi minuutti. Przewodnicząca, bardzo dziękuję sprawozdawcy. Kiitoksia kovasti. Kiitos esittelijälle tästä erittäin suorasukaisesta ja optimistisesta mietinnöstä. Serbia on edistynyt integraatiomatkallaan kohti Eurooppaan. Oli hienoa nähdä Slovenian liittyvän EU-hun. Oli hienoa, että Kroatia liittyi EU-hun. Ja olisi hienoa, että voisimme näyttää hyvää tahtoa ja avata nämä EUn ovet myös Serbialle. Tämä on eurooppalaisen solidarisuuden kysymys ja EUn tulisi puhua asiassa yhdellä äänellä. Minun täytyy viitata siihen, mitä herra Faragen puolueen brittikollega sanoi. Ei ole mitään puskurivyöhykettä EUn ja Venäjän välillä. Jos emme avaa oviamme Serbiaan, emmekä puhu heille hyvästä tahdosta. He ovat silloin Venäjän vaikutuksen alaisia. Ja Farazin puolueen jäsen puhuu jälleen Moskovan puolueen äänellä. Meidän pitäisi puhua yhtenäisellä äänellä, Euroopan äänellä. For one minute is miss... Kiitoksia. Seuraavan edustaja Jakovic, yksi minuutti. Päivän čvrstu odluku vlade Republike Serbie. Kiitän Serbian hallituksen vakautta päätöstä jatkaa Euroopan integraation tiellä oli sitä mieltä, että tämä vie vakautta Balkanilla eteenpäin. Serbian rooli on erittäin tärkeä Balkanilla ja nämä viimeisimmät kehitykset tarkoittavat, vielä tarkoitan tässä nyt Albanian ja Serbian välisiä suhteita, niin nämä lähettävät positiivisen viestin. Mikäli Serbia jatkaa tällä tiellä, meidän on oltava valmiita hyväksymään se joukkomme mahdollisimman nopeasti. Kiitän viimeisimpiä uudistuksia ja kiitän myös Serbian hallituksen ohjelmaa. Lisäksi minä harkitsen, että me pidämme silmällä Serbian energiapotentiaalia ja että otamme heidät mukaan Junckerin suunnitelmaan, sillä Serbian energiaresurssit saattavat olla varsin hyödyllisiä jäsenvaltiossamme. Mr. Plenkovic, one... Kiitoksia edustaja Plenkovic, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, Roa varapuhemies hyvä komission jäsen Haan, hyvä McAllister. Kiitän erittäin paljon hyvästä edistymiskertomuksesta Serbian suhteen. Mielestäni tämä on selkeä merkki Serbian hallinnolle jatkaa tiellä kohti Euroopan unionia. Olen tyytyväinen siihen, että mietintö mainitsee vähenemistöjen oikeudet ja sopimusten kunnioittamisen ja myöskin kadonneiden ihmisten kysymyksen. Edustaja Fajon tämän päivän keskustelussa mainitsi mm, universaalin oikeuden ja Serbian lainsäädännön. Tässä otetaan yhteen universaali oikeus ja hybridimuotoinen lainsäädäntö, alueellinen lainsäädäntö. Tällaista ei mielestäni ole missään maailmassa. Tilanne luo oikeudellista epävarmuutta ja vetoon komission jäsenen Haaniin asian ratkaisemiseksi. Euroopan unionin mm, tulisi auttaa Serbian Serbia uudistamaan todella oikeusjärjestelmäänsä. Kaksi sinisen kortin kysymystä. Otan vastaan yhden, sillä meillä on tiukka aikataulu. Otetteko edustaja Switchkalta sinisen kortin kysymyksen vastaan? E, Herra Plankovic, Mainitsitte lain, joka koskee universaalia lainsäädäntöä Serviassa, ja minun kysymykseni kuuluu, saatte mahdollisuuden kertoa, mikä väärinymmärrys tässä on parlamentissa. Voitte kertoa myös Fajonin toimesta, mikä on todellinen ero siten, että kollegat viimeinkin ymmärtävät, mistä on kyse. Me emme pyri millään tapaa estämään Serbiaa. Me haluamme, että he liittyvät mukaan, mutta haluamme, että tämä on se selvä. E, Kiitoksia. Toivottavasti viimeisen kahden kuukauden aikana, kun mietinnöistä on keskusteltu, olemme saaneet aika selkeyttä, emmekä epäselvyyttä. Uskon, että monet kollegat ymmärtävät nyt, mistä tässä on kyse. Universaali oikeudenkäyttö, joka on käytössä monien jäsenvaltioiden muiden maiden rikosoikeudessa ei liity mitenkään lex specialis tilanteisiin, joita käytetään syytteeseen pantaessa sotarikosten osalta. Emme me vastusta sinänsä tässä rankaisemattomuutta, vaan haluamme tässä asiassa nyt päästä siihen, että e- EU ja myös Kroatian kansalaiset välttyisivät oikeudelliselta epävarmuudelta. Muistuttaisin teitä, että haluamme kysymyksiä näiden 30 sekunnin aikana, emmekä lausuntoja. Tulen tätä valumaan tiukasti. Jatkamme puhujalistajalla. Edustaja Zani, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen täysin samaa mieltä edustaja Plenkovicin kanssa. Mietintö on erittäin positiivinen. Siinä mainitaan kaikki eri alueet, joilla Serbian hallinto on tehnyt merkittävää edistystä. Ja myöskin luetellaan asioita, joita me toivomme Serbian toteuttavan. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Ehdokasmaiden täytyy jo ennen liittymistä olla samalla linjalla yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikkamme kanssa. Me odotamme, että Serbia noudattaa tätä ja myöskin toteuttaa sanktioita Venäjää vastaan. Unkari on naapurimaa monietninen maa, kuten hekin, ja me odotamme, että äh, kiinnittää huomiota vähemmistöjen tilanteeseen. Lesky. Kiitoksia edustaja Mälesku, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluan kiittää Serbian edistymistä, mitä tulee sa sopimukseen Minä lisäksi Kiitän Serbiaa siitä, että he kulkevat kohti eurooppalaista integraatiota. On tärkeää, että uudistukset pannaan täytäntöön kaikilla tasoilla. Kiinnittäisin huomionne sen tärkeyteen, että lainsäädäntö liittyen koulutukseen pannaan täytäntöön ja lisäksi ihmisillä on oltava uskonnon vapaus ja medialla on oltava vapaus paikallisten vähemmistöjen oikeuksia tulee kunnioittaa. Ja lisäksi ehdotetaan, että hallitus tekisi toimintaohjelman liittyen kansallisiin vähemmistöihin siten, että kiinnitetään huomiota näihin luvun 23 neuvotteluissa. Serbian hyvinvointi voi tuoda hyvinvointia serbeille, mutta myös eurooppalaisille kansalaisille. Se, että kansalliset vähemmistöt, niiden oikeuksia kunnioitetaan, niin tämä vahvistaa liittymistoimenpiteitä. Minä kiitän nämä Makaulisiteriä siitä, että lähestymis, lähestyminen oli varsin tasapainoinen. Thank you. For one minute, Mr. Landsberg. Kiitoksia. Mä yksi minuutti. Whenever we are talking about... Kiitoksia puhemies. Aina kun puhumme kumppanuusmaista, emme voi välttää mainitsematta, että äh, vapaan demokraattisen tai totalitaarisen hallinnon välillä täytyy tehdä äh, valinta meillä on selkeä tilanne, äh, jossa yksi järjestys perustuu demokratiaan ja ähm, eurooppalaisiin arvoihin ja toinen ei olen sitä mieltä, että on mahdollista valita eri järjestelmiä, seurata eri teitä. Serbia on vielä tämän valinnan edessä. Euroopan unionin liittyminen, toive siitä on enemmän kuin toive. Se on valinta. Eräät maat ovat lähempänä Euroopan unionia kuin ne, jotka ovat aivan Euroopan kynnyksellä. Siksi vetoan Serbian hallintoon, jotta se tekisi päätöksensä molempia. Teitä ei voi kulkea. Kiitoksia, puhemies. Vuosi sitten Serbia aloitti neuvottelut ja osoitti valmiutta parantaa integraatiota. Ja nyt on alkanut näkyä myös konkreettisia toimia. Serbian pitäisi mukauttaa omaa ulkopolitiikkaansa EU-politiikkaan, eikä se saa periksi kolmasesta maasta tulevalle paineelle. Meidän täytyy auttaa Serbiaa. Sillä on vahvat puitteet, mitä tulee vähemmistöjen suojeluun, mutta täytäntöönpano ei kuitenkaan ole aina moitteetonta. Esimerkiksi bulgarialaisvähemmistö ei aina saa opetusta omalla kielellään Käytetään useita tekosyitä sille, miksi opikirjoja ei voida kääntää bulgarian, bulgarian kielelle. Maa aloittaa liennytyksen oman historiansa suhteen, alkaa käsitellä tiedustelutieton käsitteleviä liittyviä kysymyksiä. Ja on hyvin tärkeää, että talouden integraatiopolitiikkaan otetaan mukaan myös taloudellisesti jälkeen jääneet raja-alueet, joissa elää paljon vähemmistöjä. Tiukaras. Kiitoksia edustaja Teokaras. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me tuemme Serbian liittymistä Euroopan unioniin ja me haluamme kiittää Makalisteria erinomaisesta mietinnöstä. Me olemme sitä mieltä, että tämä valtio ja Serbian kansalaiset ansaitsevat paremman tuen Euroopan unionilta, varsinkin mitä tulee demokraattisten toimielinten ja uudistusten läpiviemiseksi. Serbia haluaa liikkua eteenpäin tällä alalla. Lisäksi tällä on kaksi etua. Ensinnäkin se voi olla vakauttava tekijä Balkanin alueella. Toiseksi se, että meillä on menneisyyden kokemus. Tämä voi olla keskus maatalouden ja teollisuuden kehittymistä tällä alueella. Mitä tulee Venäjän suhteisiin, minä en usko, että Turkkia silloin pitäen, niin että meidän pitäisi kiinnittää huomiota Euroopan ulkopolitiikkaan. Ja mikään tästä näistä ei liity siihen, että toiset ovat ortodokseja ja toiset niin ikään ei, ei tämä päde Turkin korolla. Tässä pitää nähdä, että Serbia on yhteys Venäjään. Serbia on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä sotarikostuomioistuimen kanssa. Ja mitä tulee Kosovan alueeseen, niin tällä alueella meidän tulee ymmärtää, että Kosovo on myös tärkeä kulttuurisesti Serbian kansalaisille ja uskonnollisesti myös. Kiitoksia. Edustaja Edeli, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Olemme sanoneet paljon tästä mietinnöstä. Olemme todenneet, että se on tasapainoinen olen edustaja McAllisterille hyvin kiitollinen tästä työstä. Me puhumme Serbian hallinnon edistysaskelista, mutta myöskin puutteista. Meidän täytyy rohkaista Serbian hallitusta sen tiellä kohti Euroopan kansojen perheitä. Tämä on suurta poliittista painostusta Serbiaa kohtaan. Unkari on naapurimaa ja sillä on intressinsä Serbian liittymisen suhteen. Ulkoinen politiikka, turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikka, mutta myöskin ystävällismieliset naapurustosuhteet ovat parantuneet viime aikoina suuresti. Me haluaisimme myöskin tukea etnistä unkarilaisvähemmistöä Serbiassa ja siksi vähemmistöjen oikeuksia pitäisi maassa parantaa. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia. Minä olen Voivodinesta lähtöisin ja tiedän, että tämä on erittäin tärkeä alueen unkarilaisille. Hyvät kollegat, yli viisi puheenvuoropyyntöä meillä on. En anna sinisen kortin kysymyksiä. Yksi puhuja. Jokaisesta poliittisesta ryhmästä Bukovic, yksi minuutti, olkaa hyvä tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda mcallisterin teksti on erinomainen ja se täyttää optimismilla. Slovenia on suuntaan. Sloveniasta se oli ensimmäinen valtio, joka liittyi e Tiedän, minkälaisia ponnistuksia Serbian hallituksen on tehtävä paratakseen alueellista yhteistyötä, tehdäkseen perustavanlaatuisia uudistuksia, jotka ovat Serbiassa olleet vuosikausien ajan tabu. Sen pitää myös parantaa yrittäjyysilmapiiriä, torjua rikollisuutta ja korruptiota entistä tehokkaammin. Tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta ja serbialaisten pitäisi nauttia samanlaisesta elintasosta kuin muidenkin eurooppalaisten päästä EU-hun. Mr. Caputo. Edustaja Caputo, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Serbia on osoittanut, että se haluaa todella lähteä integraation tielle ja haluaa saada aikaan sosioekonomisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta päästään lähemmäs eurooppalaista säännöstöä. Neuvottelut ovat tuoneet myönteisiä tuloksia ja viittaan tässä esimerkiksi suhteiden normalisointiin Kosovoon. Belgradin hallitus on ollut entistä rakentavampi suhteessaan naapurimaihin. Se on lähtenyt parempaan alueelliseen yhteistyöhön ja suhteisiin EU-hun. Serbia on Balkanin shakkilaudalla äärimmäisen tärkeä pelinappula. Se on strategisesti tärkeä siksi, on välttämätöntä, että sen ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka vähennetään vastaamaan EUn politiikkaa. Ja tämä kaikki on integraatioprosessissa ydinasemassa. Ja toivon, että Belgradin hallitus pystyy tekemään rohkeita päätöksiä, kun se neuvottelee EUn kanssa. For one minute, Mr. Marias. Paljon kiitoksia, Marias. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puhemies. Neuvottelut jatkuvat Euroopan unionin ja Serbian välillä, mutta uskon, että serbialaisten olisi pitänyt itse saada päättää kansanäänestyksessä tästä asiasta, mitä tulee Euroopan unionin liittymisen. Kreikka tukee Serbian tietä kohti Eurooppaa ja he ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia, jotta tätä liittymistä saadaan kiihdytettyä. Euroopan unionin jäsenet saattavat estää tien Eurooppaan. Lisäksi on mahdollisuus estää tietojen luken avaamisen. Serbian viranomaisten tulee liikua eteenpäin, mitä tulee taistelun järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. On tärkeää, että on tiettyjen kriteerien täyttäminen on osoittanut, että Serbia on tehnyt läksynsä ja se tekee mitä täytyy, jotta voidaan vahvistaa demokraattisia toimielimiä tässä maassa arvoisa Kiitoksia puhemies. Minä halusin puheenvuoron sillä minulla on kysymys erityisesti edustaja Plenkovicille. Minä lyhyen tauon aikana puhuin tästä universaalisesta toimivallasta ja kannastanne siihen, ja te juuri selititte sen, mutta minä haluaisin tietää asiasta enemmän. Ja sain tietää, että tämä laki, jonka te nyt haluatte tarkistuksella kaataa, tuli voimaan jo vuonna 2003 ja kaikki, komissio ja kansainvälinen yhteisö hyväksyivät tämän. Ja meillä oli myöskin Pelko Maricin tapaus tämän lainsäädännön alla ennen kuin hänet tuomittiin eh, Serbian yleinen eh, syyttäjä sai tämän saman lainsäädännön mukaan täydet eh, toimintavalmuudet. En ymmärrä, miksi haluatte tästä laista eroon. Käsittääkseni se on myöskin äh, universaalia toimivallan alaa. Kiitoksia. Tämä oli vain yhden minuutin puheenvuoro. Herra Plenkovic, te nostitte sinisen kortin. Haluatteko vastata tähän asiaan? Saatte 30 sekuntia vastaakseni, olkaa hyvä. Lunacek, I see that you... Hyvä rouva Lunacek. Minä ehdotan, että me käymme hieman pidemmän keskustelun kuin mitä tässä nyt on aikaa. 2013 päätetyt asiat ei pantu täytäntöön 2010 10 vuotta aikaisemmin, ja Kroatia on hyväksynyt lain, joka on nollannut sen, mitä päätettiin. ja Teillä on puolueellinen kanta ja koko keskustelun huomiseksi. Kiitoksia. Viimeinen puhuja Costello, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Myös Serbian kohdalla on nyt vihdoin alkanut pitkä ja kivinen tie kohti EU-jäsenyyttä. Ja on tärkeää, että tämä Kallisterin mietinnössä on mainittu, ja tästä olenkin yhtä mieltä, kuten muutkin ovat sanoneet, että tämä on äärimmäisen avoin hengeltään ja tasapainoinen niin tässä tärkeää on viitata tähän kadonneisiin henkilöihin. Tämä on tällainen avoin haava tässä maassa. 12 000 perhettä edelleenkään tiedä, mihin heidän läheisensä ovat joutuneet. Meidän on tässä tehtävä nyt Mostarin julistuksen hengessä yhteistyötä. Etyikin on kiinnittänyt tähän huomiota ja nyt on oikea hetki lähteä tässä myös vuoropuheluun Venäjän kanssa. heillä on yhteiset suhteet ja kulttuuriset suhteet. Toivottavasti tämä on nyt hyvä mahdollisuus löytää poliittinen kompromissi ja saadaan diplomatia. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Tähän päätämme keskustelumme ja nyt annamme komission jäsen Haanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Uh, kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä ministeri, valtiosihteeri, hyvät jäsenet, kiitoksia tästä tärkeästä keskustelusta, joka tuo esiin sen, kuinka suurta merkitystä unioni yhä osoittaa siihen, että Serbian uudistusten rytmi jatkuu ja että se saisi asiassa erityistä tukea. Otan huomioon lainsäädäntöön ja kansallisen kompetenssiin liittyvät huomiot liittyen sotarikoksiin. Tiedän, kuinka arkaluontoinen tämä kysymys on ja tiedän, että Serbian ja sen naapurimaiden täytyy katsoa tulevaisuuteen alueelliseen yhteistyön ja sovittelun hengessä. Tien, käytän tämän mahdollisuuden hyväkseni korostaakseni sitä, että osittainen sotarikosten käsittely kansainvälisten standardien mukaisesti on hyvin tärkeällä siellä neuvottelussa Serbian kanssa. Kappale 23, niin mietintö liittyen perusoikeuksiin korostaa tärkeyttä joka riippumattomalla tasapuolisella sotarikosten käsittelyllä on. Tässä yhtä tärkeitä ovat sekä tuomiot että uhrien suojelu. Kaikki nämä kysymykset täytyy käsitellä oikeuslaitoksessa ja toimintasuunnitelma täytyy olla olemassa, kun neuvottelukappale 23, neuvotteluluku 23 alkaa. Komissio seuraa näitä toimia tarkasti Serbian kanssa. Jälleen kerran kiitokset tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitokset vielä teillekin esittelijä McAllister ja kollegoille tästä hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Kiitos. Thank you, Commissioner Hahn. I now give the floor to the Council, to Madame Kalnina. Kiitos, Hahn. Ja seuraavaksi neuvosto Kalina Hyvät naiset ja herrat, päätteeksi minä haluan osoittaa kiitokseni tästä erinomaisesta työstä ja esittelijän sitoumuksesta Eula Kalisterista tähän Serbia-asiakirjan. Tämä on ollut hyvin hedelmällinen ja tarpeellinen keskustelu ja uskomme, että Serbian tie on nyt viitotettu eteenpäin liittymisneuvotteluissa. Ensimmäisiä lukuja ei ole vielä avattu, mutta Serbia on osoittanut valmiutta sen suhteen, että neuvottelussa edetään ripeän tahtiin. Neuvosto on myös yhtä mieltä siitä, että ensimmäiset luvut tulisi avata pian. puitteissa on sovittu, että neuvottelujen saavutukset katsovat, kuinka Serbia edistyy liittymisen, liittymisen toimissa muun muassa sosiaali- ja talouden konvergenssi. Oikeusvaltioperiaate ja suhteet Kosovoon ovat erityisen tärkeitä tässä vaiheessa neuvotteluja. Tässä mielessä me toivotamme tervetulleeksi helmikuussa käydyn korkean tason vuoropuhelun ja siinä esitetyt vaatimukset ja me kannustamme molempia osapuolia pitämään momentumin yllä siten, että yhteisymmärrys löytyy jäljellä olevien asioiden suhteen. Me tulemme kiinnittämään huomiota edistymiseen kaikissa erityisasioissa, jotka on korostettu päätelmissämme ennen kuin seuraavat askeleet otetaan, niin me tulemme kiinnittämään näihin päätelmien esitämien asioihin. Me tulemme katsomaan, että Serbia vie vaadittuja uudistuksia eteenpäin. Kiitos vielä tästä keskustelusta. Kiitos esittelijälle tästä edistymiskertomuksesta. Kiitos. And thank you, State Secretary, um, and our thanks to the Paljon kiitoksia. Valtiosihteeri, kiitokset puhujille, kiitoksia McAllister, että suhtaudutte näin ymmärtävästi ja kiitokset vielä työstäni tämän mietinnön parissa. Meillä on vielä yksi asia käsiteltävällä.